Ja Euroopan parlamentin tulee siis tukea näitä työntekijöitä, kun he vastustavat tällaista epäoikeudenmukaisuutta. Kiitos. No niin, hyvät naiset ja herrat. Minuutin puheenvuorot päättyvät tähän. Nyt kaikki kollegat, jotka halusivat käyttää puheenvuoron, saivat näin tehdä. Haluaisin vielä kiittää komission jäsentä siitä, että hän jäi näin pitkäksi aikaa tänne. Toivotan teille turvallista kotimatkaa ja hauskaa iltaa ja huomenna jatkamme sitten istuntoa puoli yhdeksältä. Eli kiitoksia ja hyvää yötä.